Yhden turvallisuuspolitiikan korkea edustaja julkilausuman Moldovan tilanne. Eli kutakuinkin pysymme samalla Euroopan alueella. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Tilianides. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt sitten siirrytään Moldovaan. Hyvät kollegat, ensimmäistä kertaa Moldova käsitellään täysistunnossa sen jälkeen, kun on ratifioitu vuosi sitten tämä assosiaatiosopimus. Viime kerran keskustelun jälkeen on tapahtunut monenlaista mukaan lukien marraskuun 2014 parlamenttivaalit ja sitten sitä seurasi kaksi lyhytaikaista hallitusta. Te kaikki olette seuranneet Moldovan tapahtumia tänä aikana, aivan erityisesti koskien näitä suuria pankkipetoksia. Kyse on jopa miljardista dollarista ja tietenkin Siis noin, sitten on noin, tämä vastaa noin 12 prosenttia bruttokansantuotteesta maassa. Ja sitten on tullut valtavasti protesteja ja mielenosoituksia, jotka huipentuivat syyskuussa hallituksen was Sinaussa. Ihmiset ovat ilmaiset siellä tyytymättömyyttään ja vaatineet kestävää hallitusta maalle ja vaatineet, että korruptioon puututaan tiukasti. Huolimatta, huol... kun ajatellaan poliittisia odotuksia, niin ehkä nämä tai siis odotukset ovat vähän heikossa kantamassa, siksi protestiliike jatkuu edelleen. Mielenosoittajat vaativat sitä, että presidentti eroaa ja että yleinen syyttäjä erotetaan ja perustetaan kansallinen korruptiovastainen keskus. On pyydetty myös kansanäänestystä ja sitä, että voitaisiin suorilla vaaleilla valita presidentti. Hiljattaiset tapahtumat, nimittäin se, että pidetettiin entinen pääministeri Finland 15. lokakuuta ja sen jälkeen erotettiin hallitus, epäluottamuslause, äänestyksellä. Ja tämä osoittaa selvästi, kuinka syvä jako on, jakauma on syntynyt poliittisten puolueiden välille. Ne kuitenkin olivat ennen koalitiokumppaneita. Koska EUn tehtävä ei ole puuttua sisäpoliittisiin kysymyksiin itsenäisissä valtiossa Siksi Moldovan poliittiset voimat joutuvat pistämään syrjään poliittiset henkilökohtaiset eh, Kiinansa maansa edun puolesta. Heidän pitää tehdä poliittiset valinnat, jotka, joissa otetaan huomioon kansalaisten etu ja hyvinvointi. Pitää auttaa uudistamaan maata ja saada talous kasvamaan. Tällaisia poliittisia valintoja EU haluaa ja on valmis niitä myös tukemaan. Jatkossakin haluamme käydä vuoropuhelua puolueiden kesken, niiden kanssa, koska jotta löydetään kestäviä ratkaisuja hallituskriisille, ja varmastikin myös sen takia, että voidaan tarttua näihin kiireisiin tarpeisiin. Toivomme, että uusi hallitus ottaa prioriteettikysymykseksi uudistusten täytäntöönpanon, joita niin paljon kaivataan. Sitten korruptio, tilanne maassa vaikuttaa erittäin paljon ihmisten arkeen. Yhteiskunta Moldovassa odottaa, että nämä asiat otetaan käsittelyyn vakavasti ja päättäväisesti. Tällainen viesti tuli EUn ja Moldovan välisestä assosiaatiovaltuuskunnan kokouksesta, joka pidettiin 21. ja 2. syyskuuta tänä vuonna Tiedän myös, että AFET-valiokunta oli yhteydessä parlamentin puhemiehen, joka jo varsin suoria keskusteluja viime viikolla hänen kanssaan. Meidän täytyy muistuttaa kumppaneillemme, että meidän tukemme on ehdollista. Se riippuu siitä, että täytäntöön pannaan avainuudistuksia ja ne myös täytäntöön pannaan. Tämä pitäisi myötä vaikuttaa ei vain siihen, että saadaan palautettua kansalaisten luottamus, vaan tätä kautta voidaan rakentaa myös kestävämpi maa. Näin saadaan luotettava yritystoimintaympäristö taloudessa. Millä tahansa uudella hallituksella edessä se haaste on monia haasteita edessä ja pitää tarttua eh, petoksiin, korruptioon ja käydä ryhtyä tutkimaan asioita puolueettomasti. Olemme vaatineet, että perittäisiin takaisin petoksella saadut varat. Moldovan yhteiskunta odottaa, että mikä tahansa uusi hallitus ryhtyy selkeisiin toimiin korruptiota vastaan. Täytyy edelleenkin uudistaa pankkisektoria, oikeussektoria, oikeuslaitosta ja julkishallintoa myös samanaikaisesti. Tietysti Moldova on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja se tarvitsee kansainvälisen valuuttarahaston tukea. Tämä tarkoittaa, että tiettyjen ehtojen täytyy täyttyä koskien energian hintoja, se miten uudistetaan pankkisektoria, miten hoidetaan, johdetaan keskuspankkia. Nämä ovat olennaisia ennakkoedellytyksiä sille, että voidaan uudelleen jatkaa talousarviotukea EU-sta. Edelleen tämä koskee assosiaatiosohjelman täytäntöönpanoa, joka on varsin kunnianhimoinen. Niin kuin tässä ei olen kuvannut. Olen varmasti käsitellyt näitä ongelmia, jotka liittyvät poliittiseen järjestelmään ja minkälainen kuilu on poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan välillä. Tämä on nyt ikävä kyllä tilanne, katsaus ja täällä Euroopan parlamentin meidän täytyy peräänkuuttaa näitä ennakkoedellytyksiä, jotka tässä kävin läpi. Kiitoksia. Evharista. Kiitos. Nyt poliittiset ryhmät pääsevät ääneen ensimmäisenä EPP-ryhmän puolesta heidän puheenjohtajansa Elmar Brock. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Uskon, hyvä komission jäsen, että kuva sitten Moldovaa aivan oikein. On nähtävä, että kolme Eurooppa-mielistä puoluetta voittivat vaalit niukasti, mutta kuitenkin. Mutta ne eivät pystyneet luomaan luottamusta tai pääsemään tavoitteisiin, uudistamaan maata oikeusvaltion periaatteen mukaan ja korruptiota vastaan. Toisaalta näissä puolueissa on monia jotka ovat valmiita kuitenkin saavuttamaan nämä tavoitteet. Ja parlamentin jäsenen voin sanoa, että tällaista poliittista voimaa pitäisi nyt todella tukea eurooppalaishenkisen hallituksen aikaansaamiseksi, koska vaihtoehto on katastrofi. Ja tästä syystä uskon, että Euroopan unioni, tämän talon poliittiset perheet, joilla on yhteyksiä tuon suuntaan. Pitä, niiden pitäisi huolehtia siitä yhteistyöllä, että Moldova voi tehdä päätöksen, mihin suuntaan lähteä, minkälaisen hallituksen muodostaa, mutta täytyy tarjota yhteistyötä. Toivottavasti kaikki vastuulliset myös kantavat Moldovassa vastuunsa niin, että kehitys menee hyvään suuntaan. Nyt ei enää voi ajaa omia etujaan tai pelata menneisyyden poliittisia pelejä, vaan nyt tarvitaan todellista sitoutumista Moldovan kansan etujen mukaisesti. Ja toivonkin, että näinä päivinä käytävät keskustelut johtavat tällaisiin päätöksiin, eikä tämä kaikki epäonnistuu erilaisista syistä, koska vaihtoehto olisi erittäin huono. Kiitos, herra puheenjohtaja. ST-ryhmän puolesta edustaja Andi Kristea. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies komission jäsen vuosi sitten Euroopan parlamentti valmis ratifioimaan ratifiointisopimuksen. Näin ollen parlamentti tunnusti reformiponnistelut, joita Moldova oli osittanut paljon edistystä, oli tehty ja ratifiointi oli voimakas merkki tunnustamisesta. Moldova oli selvästikin istäisen kumppanuuden maista kärjessä ja suosikki menestystä tuohon aikaan. Arvon kollegat, nyt tapaamme täällä puhumassa Moldovasta. Se johtuu siitä, emme nyt juuri tätä yksivuotissylmäpäivää tästä ratifioinnista johtuen suoraan sanottuna. Tässä ei ole mitään juhlittavaa. Viimeisen vuoden aikana olen tavannut neljä eri pääministeriä. Viides on tuloillaan parlamentaarisen assosiaatiokomiteamme varapuheenjohtajan pääministeri pidätettiin korruptiosyytteistä. johon kuuluvat kolme suurta pankkiinstituuttia on saanut miljardi dollaria katoamaan, tämä 15 prosenttia Moldovan BKTstä, ja nyt valtio ja sen kansa tarvitsevat päättäväisiä toimia ja voimakasta visiota poliittiselta luokalta enemmän kuin koskaan, mutta puolueet eivät ole kykeneväisiä edes tarjoamaan uutta toimenpanoa tai uutta johtajaa. Tilanne on vakava Moldovassa. Houkutuksena on suuttua, sillä Kishinau ei enää täytä täyttymyksiä, se vain pettää meidät ihme maasta on tullut voiman pimeä puoli, mutta meidän pitäisi vastuuttaa tätä hokutusta. Moldovan kansalaisten takia he ansaitsevat parempaa, he ansaitsevat meidän sitoumuksen, meidän kannustuksemme ja me tulemme olemaan heidän puolellaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Moldovan poliittinen luokka on vain epäonnistunut ja pettänyt kansansa ja me olemme hyvin huolestuneita. Poliittinen prosessi on, sitä ei voida ennustaa, poliittinen tilanne on jatkuvassa epävakaustilassa, kroonisessa kriisitilassa. Tämä tarkoittaa vain yhtä asiaa. Kansan tarpeisiin ei puututa uudistuksia, ei panna täytäntöön ja ihmiset maksavat tästä laskuun. Kansalaiset Moldova tarvitsee enemmän vastuullisuutta. Poliittisten johtajan pitää sitä osoittaa. Moldova tarvitsee avoimia toimielimiä, instituutteja. Yksinkertaisesti Moldova tarvitsee poliittisen luokan, joka pystyy palauttamaan kansalaisten luottamuksen. Uusi toimeenpaneva elin panisi täytäntöön asetusmuksen säädökset ja näin ollen päästäisiin toivottuun lopputulokseen, tarvittaisiin oikeusvaltioperiaate, riippumaton oikeusjärjestelmä, rohkea korruption torjunta, pitäisi tutkia pankkipetos, skandaalit ja tuoda oikeuden eteen vastuussa olevat. Tämä on viimeinen mahdollisuus hallituskoalitiolle. Toistan vielä, tämä on viimeinen mahdollisuus poistuvalle hallituskoalitiolle toimia määräaika on mennyt jo, eikä ole mitään vaihtoehtoa sille, että jatkettaisiin nykyisten uudistusten tiellä. Tämä huomataan, Moldovan kansalaiset tuntevat tämän. Nyt on aika poliittisen, poliittisten johtajien kuulla tämä. Kiitos edustaja Kristeä ESR-ryhmän puolesta. Edustaja Bas Belder, olkaa hyvä. Minuutti. Kiitoksia puhemies Olemme vierailleet Moldovassa ja, ja Euroopan parlamentin jäsenä. Meillähän on tämä asetusopimus. Ensin meidän kääntyä korkean edustajan puoleen ja tähän hänen delegaatiomatkansa. Minä olen harvoin kuullut heikommasta tilanteesta kuin nyt, kuin Kissinau tilanne nyt on. ja myös olemme kuulleet raportin äh, surahteltuna ja hän piti myös täytetään heikkona samanaikaisesti poliittinen kat- katastrofi vaikuttaa myös EUn maineeseen. Mehän pidämme nä- tätä maata poliittisena ystävänämme. Tämä tarkoittaa, että julkisella, julkinen luottamus EU on myös vähentynyt. Tätä meidän pitäisi myös arvioida, kenen kanssa me olemme yhteistyössä. Omassa maassani jo vuosikymmentä ajan on ollut tässä kristittyjä säädöksiä, jotka ovat puuttuneet köyhimpien Euroopan maiden tilanteeseen. Tietysti oikeusvaltioperiaatteella on suuri merkitys. Toivottavasti EU tukee tällaisia kansallisia aloitteita, koska Moldavissa on vielä tällaisia tahoja, joista, jotka tekevät hyvää, joista voidaan olla ylpeitä. Kiitos. Kiitos alleryhmän puolesta edustaja Petras Ostrovicius. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Chairman, Mr. Commissioner. Puhemies, komission jäsen kollegat. Vuosi sitten, kun puhuimme Moldovasta, olin esittelijänä ja muistan, että sanoin, että Moldova on voimakas johtaja itäisen kumppanuuden maiden joukossa. Moldova oli ensimmäinen maa, joka pääsi nauttimaan viisumivapaudesta Schengen-alueella ja vapaakauppa sopimuksesta kanssamme nämä käynnistettiin hyvissä ajoin ja niiden laajuus kasvoi. Moldovalle on annettu kaikki poliittiset välineet, joita EUlla on käytettävissään edistääkseen tietään Euroopan. Eurooppa ei olisi voinut tehdä tällä hetkellä Moldovan eteen tämän enempää, mutta jossakin mentiin vikaan, todella vikaan, päivästä toiseen. Ennennäkemätön pankkiskandaali, jota ei ole tähän mennessä kunnolla selvitetty. Korruptio kautta koko politiikan kentän on hyvin selkeää, eikä siihen ole hyvin keinoin pyritty puuttumaan. Mutta tämä ei ole mitenkään yllättävä, koska hallitukset vaihtuvat vuoden aikojen mukana. Ihmisiä on nyt nähty kaduilla kuukausien ajan ja kysymys kuuluu, milloin tilanne räjähtää käsiin. Valitettavasti on sanottava, että Moldova ei ole enää ykkösasemassa, vaan siitä on tullut poliittisen kaauksen symboli. Nyt todella käännyn poliittisen elitin suuntaan Molvassa. Herätkää. Nyt on aika herätä ja alkaa kantaa poliittista vastuuta omaa maatanne, omaa kansanne kohtaan. Kansa, joka on, ansaitsee elää Euroopassa eurooppalaisena. Kiitos. Uh, on behalf, uh... Kiitos GUE NGL-ryhmän puolesta. Puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Helmut Scholz. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Danke, president. Kiitoksia puhemies. Seitsemässä vuodessa neljä parlamenttivaalit, viisi hallitusta, valtion lukuisia muutoksia, poliittisen eliitin taistelua ja jatkuvaa kor- korruptia, korruptiota nyt nykyinen hallituskriisi on johtanut siihen, että maa on joutunut jälleen oligarkin käsiin. Moldovassa tämä ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan emme ole vain katsoneet tilannetta kyllin tarkkaan. Merkkejä tästä kaikesta on ollut. Järjestelmä on epävakaa ja vaikka teollis- taloutta on vapautettu. Maa on aivan liian riippuvainen ulkomaailmasta. Politiikka ja talous eivät, ole vain, tai eivät kulje vain käsi kädessä, vaan ovat aivan liian lähellä toisiaan. Rauhanomaisia, korruption vastaisia mielenosoituksia on tukahdutettu niitä vastaan on isketty ja erilaisia vapauksia on kansalaisilta rajoitettu. Kansalaiset toivovat uudistuksia poliittiselta luokaltaan. Ensin he sanovat toimimassa näin, mutta toimivat kuitenkin omien sääntöjensä mukaan. Emme saa sallia sitä, että meidän uskottavuutemme sen takia, että liittoudumme tämän kaltaisten ihmisten kanssa vähenisi. Meidän on katsottava tarkkaan, mitä näiden sopimusten osalta tehdään. Um, on behalf uh, Greens. Uh... Vihreiden puolesta edustaja Heidi Hautala, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On hyvin vakavasti otettava tutkimus, joka, mielipidetutkimus, joka tehtiin Moldovassa tässä äskettäin. Vain 39 prosenttia vastaajista äänestäisi positiivisesti siitä, että Moldova liittyisi EU-hun. Toisaalta sotellaan Euraasian talousliittoa puoltaisi lähes 43 prosenttia haastatelluista moldovalaisista. Pitkälti tämä lopputulosta tilanteesta, jossa ihmiset alkavat kyllästyä EU-hun. Miksi? Siksi, että Euroopan unioni ja käytetään peittämään hyvin likaisia käytäntöitä arkipolitiikassa. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että nyt nämä kaksi eurooppalaista perhettä eurooppalainen kansanpuolue ja sosiaalidemokraatit ostaneet sen, että heillä on vastuunsa ja he käyttävät omia kontaktejaan moldovalaisiin kollegoihinsa, jotta voisivat selittää, että tässä ei enää ole, tämä ei enää ole mahdollista, mitä siellä tapahtuu. Meidän pitää todellakin varmistaa se, että rankaisemattomuus ei ja jäljelle tässä valtavassa pankkiskandaalissa on lähes mahdotonta kuvitella, että 50, 15 prosenttia tämän hyvin köyhän maan BKTstä on mennyt tällaisiin väärin ja yksityisiin taskuihin. Me pitää varmistaa, että syylliset saadaan oikeuden eteen ja että oikeusjärjestelmä pystyy suorittamaan tehtävänsä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Pahoittelut sieltä. Edustaja Oksarichiuts, Lanski, pyytäisin, voisitteko järjestää kokouksenne salin ulkopuolella. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Korvinnikki, olkaa hyvä. You cannot talk about uh, Moldova. Kiitos puhemies. Ei voida puhua Moldovasta ilman Nistriasta Venäjän Armeija on tämän maan miehittänyt. Tähän nyt liittyy ongelma, mitä pitää tehdä tälle osalle maata. Moldovalaiset, jotka eivät nyt halua olla maan kansalaisia, koska tämä korruptio kansalainen kans, meidän eivätkä halua kuulla EU-hun, koska on selvää, että Täälläkin täytyy olla demokratia. Heillä on demokratia, heillä on demokratia, äh, korruptiota. Meillä on kaksi yhteiskuntaa, Nistriassa ja Moldovassa, jotka eivät tiedä, mitä oikein pitäisi tehdä. Ikävä kyllä en usko, että me voimme tälle mitään tehdä. Pitäisi jättää tämä asia äh, heille. Kiitoksia. kollega. Seuraavaksi Christian Dan Preda. Kiitoksia. Useat kollegat viittasivat siihen, että yhden vuoden aikana Moldovan tasavalta on muuttunut itäisen kumppanuuden mallimaasta – maaksi, joka, jonka toiminta ei ole enää ennustettavissa ja joka on kaauksessa. Miten tähän on tultu? Mielestäni tähän liittyy kolme tärkeää tekijää, jotka ovat muuttaneet tilannetta Moldovassa. Ensinnäkin Venäjä. Venäjän vaikutus julkiseen mielipiteeseen on entistä suurempi. Toiseksi oligarkit valvovat poliittisia puolueita entistä laajemmin ja kolmanneksi on puhuttava korruptiosta. Se on heikentänyt toimielinten ja instituutioiden toimintaa en, enemmän kuin ennen marraskuun vaaleja. Ja voimme nähdä, että Eurooppa-mielisen liiton, joka voitti vaalit, joka pyrki saamaan mekanismit toimimaan, ei kuitenkaan onnistunut tässä. Ja tämä syvensi poliittista kriisiä entisestään. Meillä on nyt poliittinen vastuu kannettavanamme. Elmar Brock tässä peräänkuuluttikin sitä, että poliittiset perheet kantavat vastuunsa, mutta kommunistisen puolueen pitäisi astua askel taaksepäin ja kaikki Venäjän ystävät, jotka tukevat tällaista katastrofaalista skenaariota Moldovassa, heidän samoin tulisi ottaa askel taaksepäin. Nyt Kishinaussa tarvitaan välittäjän toimintaa, uudenlaista tukevaa toimintaa ja uudistettua naapuruspolitiikkaa, uusien näky, näkymiä Moldovalle ja muille maille. Meidän on tarjottava vaihtoehtoista tietä kulkea kuin se, mitä kommunistit ja sosialistit haluavat Moldovalle tarjota. Kiitoksia edustaja Preda. Seuraavaksi edustaja Neena. Jill, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Moldovan kansalaiset selkeästi sanoivat, mitkä prioriteettinsa ovat, kun he tulivat kaduille viime kuussa kaatamaan hallituksen korruption. Meidän intresseissämme on torjua tätä, sillä se vaarantaa meidän turvallisuutemme, kun Moldovahan on tärkeä reitti laittomalle asekaupalle. Eikä ainoastaan A47 näkökiväärit, vaan rikollisjengit ovat yrittäneet myydä ydintuotteita ISL ja muille jihadistiryhmille ymmärtääkseni eräs yritys saatiin FBI-toimista estettyä, mutta muut ovat saattaneet onnistua. On suuri huolenaihe, että Moldovan poliisi, joka tutkii tätä raportoitua toimintaa, on lakkauttu toiminta sen takia meidän pitää torjua korruptiota ja saada aikaan uudistuksia. Oikeastaan pitää, uusiassa pitää olla meidän prioriteettimme. On selvää, että on ne, jotka pyrkivät saman lisäotetta valtion toimista, toimielimistä. He saattavat olla pro-eurooppalaisia politiikkoja, mutta meidän pitää ottaa huomioon Venäjä, jolla, joka pelaa tätä suurta peiliään, me, joka pyrkii saamaan tämän poliittiset tulokset äh, katoamaan, mutta tämä ei saa naapurustamme vauraammaksi EU pitää tarjota selkeä näkemys sekä visio Moldovalle siitä, mitä meillä on tarjottavana vastakaupaksi uudistuksista, mutta hallituksen siellä pitää myös ymmärtää, että ensinnäkin nämä reformit ovat heidän omissa intresseissään ja se ei saa kääntää selkänsä EUlle, jotta edustettaisiin niitä, jotka välttävät osa heidän liittolaisiaan. Kiitos. E, Kiitos. Edustaja Gill. Seuraavaksi edustaja Karski. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että ette toisi takkienne tänne saliin. Niille on kyllä paikkansa tämän salin ulkopuolella. Tämä, tässä on kyse siitä, että kunnioitetaan tätä salia ja rakennusta narasta kryzys polityczny wywołany bezpośrednio dymisją rządu a od kilku miesięcy. moldovan poliittinen kriisi on aiheuttanut että hallitus on eronnut ja nyt on liikkeellä suuri kansan protestiliike meneillään johtuen tästä bank- pankkikriisistä ja jopa miljardin dollarin häviämisestä pois. Pankkijärjestelmät pahoittelen tilannetta aivan erityisesti, kun ajatellaan julkisen talouden hoitoa. Me olemme saaneet tietoa tästä parlamentin puhemieheltä Moldaviassa. ovat sitoutuneet eurooppalaiseen integraatioon, mutta meidän pitää kuitenkin mainita vielä yksi virstanpylläs, nimittäin assosiaatiosopimus ja viennin uudelleen suuntaaminen ensimmäistä kertaa muille markkinoille. Ensimmäistä kertaa vienti on suurempaa kuin vienti Venäjälle. Toivottavasti hallitus kuulee kansan protestiäänet ja tukee demokraattisia arvoja. Me toivomme, että he onnistuvat tässä ja me puolalaiset satumme tietämään, että on vaikea toimia Venäjän poliittisen painostuksen alla. Venäjä selvästikin yrittää uudelleen rakentaa imperiumiaan ja näin heikentää naapurinsa asemaa. Uh, uh, pan poslanec. Kiitos. Seuraavana edustaja Mastalka. Yksi minuutti. Bardzo, pani przewodniczący. Kolegini ja kolegowie. Kiitoksia. Hyvät kollegat, tilanne on varsin myrskyisä. Suhteet naapurimaihin ovat Moldovan historian aikana olleet aina hankalat. Poliittinen korruptio ja yksityistäminen ovat vain kärjistäneet ongelmia. Siitä huolimatta, että maa on hedelmällistä maa Maata Ukraina esimerkiksi pitänyt siitä, että Moldovasta olisi voinut tulla Romanian osa. Yhdysvallat taas eivät pitäneet läheisyydestä Venäjän. Tiedämme, että Moldova on yksi Euroopan köyhimpiä maita, eikä EUkaan voi pöyhkeillä sillä, että se olisi pystynyt edesauttamaan tilannetta. Kiitos edustaja Mastalka. Seuraavaksi Idor Soltes. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, vuosi on kulunut siitä, että EU ja Moldova allekirjoittavat kauppa sopimuksen ja sosiaalisopimuksen ja muita mahdollisuuksia on Moldovalla kohti tilanteen parantamista, jos ajatellaan tuotteiden vaihtoa myös vuosi on kulunut siitä, kun valtuuskuntamme kävi Moldovassa, olin osa tuota valtuuskuntaa. Siinä aikaan niin sanotut voimat voittivat vaalit, mutta selvästikin he nyt menettivät kansan luottamuksen. Suuri enemmistö ei enää tue maan tietä kohti EUta. Tämä on tulosta niiden työstä, jotka tavallaan pettivät luottamuksen, jonka he ovat saaneet tuona aikana. Me huomaattiin nämä näistä ongelmista, joita oli olemassa suhteessa median vapauteen, pankkijärjestelmässä ja sen toimimiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja tästähän me puhumme täällä taas. Protesteja on ollut kaduilla ja sen takia prospektivat näkymät, kun voisitte kiitos. Fala. Kiitos. Seuraavaksi Michel Gaaler, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Moldovan yhteydessä en valitettavasti voi toistaa samoja asioita kuin Georgian kohdalla. Moldova on meille tärkeä kumppani, samoin moldovalaiset eurooppalaisina, koska he ovat lähellä Euroopan unionia ja haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä. Me haluamme heidät oikeusjärjestelmäämme ja talousalueeseemme, koska näin naapurialueemme vakaus lisääntyy. Tähän liittyy kuitenkin se, että pidetään kiinni oikeusvaltioperiaatteesta, moniarvoisuudesta, demokratiasta ja harjoitetaan puhdasta politiikkaa. Ja tätä myös Moldovan kansalaiset odottavat. Moldovalaiset ovat tukeneet uudistukseen sitä, että valtiota ja taloutta viedään eteenpäin, mutta oligarkit vain taistelevat vallasta. Entä missä piilee miljardi euroa, joka pankeilta ryövättiin? Toivottavasti tämä voidaan saada selville, että rahat saadaan takaisin. Hallitus tarvitsee voimakkaan toiminnallisen hallituksen ja korruptiota esimerkiksi on torjuttava. Tarvitaan selkeät ehdot ja yksityiskohtainen sopimus voisi auttaa. Tarvitaan aikataulu ja EU on vietävä näitä suunnitelmia ministeriöissä eteenpäin. Moldovalaiset haluavat paremman elintason. Maa ei saa menettää enempää kansalaisia, emmekä halua menettää Moldovaa kumppanina, eikä aikaa voi enää hukata. Ja siksi EPPn nimissä totean, että meidän tulisi harjoittaa poliittista painostusta tämän ohjelman mukaisesti. dank. Kiitoksia kovasti, edustaja Gaaler. Seuraavana edustaja Doru Claudian Frunzulica. Gentlemen, allow me to speak. Hyvät naiset ja herrat, Haluaisin puhua Moldovan virallista kieltä romaniaa. Hyvät naiset ja herrat, historiansa aikana, perinteensä myötä, kulttuurinsa myötä, kielensä myötä, inhimillisten yhteyksien myötä muun muassa Moldovan tasavalta on osa Etelä-Kaakkois-Eurooppaa, se ei ole osa euroasialaista materiaalista aluetta. Selvästikin Moldovan alue kohtaa ongelmia, mutta tämän, että EUlla ei ole varaa sallia sitä, että Moldovan tasavalta elää pelossa ja epävakaudessa yhdessä Ukrainan kanssa. Kuten tiedätte, Moldovan tasavalta, sillä on jäätynyt konflikti vuodesta 1991 lähtien on ollut Ukrainalla. Näin on ollut myöskin Krimissä ja nyt meidän pitää tukea Moldovan tasavaltaa, jotta sillä on elinvoimainen hallitus, hallitus, jonka pitäisi mennä täytäntöön EUn ohjelmat, jotta Moldovan ihmiset voisivat hyötyä assosiaatiosopimuksesta EUn kanssa. Näin ollen voisivat nähdä, että heidän tulevaisuutensa kuuluu, tai heidän tulevaisuutensa on EUssa, heidän tulevaisuutensa on Euroopassa. Samalla meidän pitää tehdä hyvin selväksi, että on intressejä epävakauttaa Moldovan, epätasa, Moldovan tasavaltaa ja meidän pitää taistella niitä vastaan. Meidän pitää tukea hallituksen toimintaa Kishinaossa. Meidän pitää tukea kansalaisyhteiskuntaa, joka on pro-eurooppalainen. Moldovan tasavalta, sen pitäisi liittyä EU-hun, sen pitäisi liittyä Romanian ja muiden jäsenmaiden joukkoon. Sen tulisi kuulua Euroopan. Kiitos. Mulțumesc. Domnul Kiitos edustaja Frunzulica. Nyt sitten edustaja Peter Eriksson, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thank you. Eh, Moldavien är ett litet... Kiitoksia. Moldova on pieni maa kaunis hermäinen maa, siihen liittyy valtava potentiaali, mutta sillä on myös varsin vakavia ongelmia. Mielestäni meidän täytyy tunnustaa se seikka, että me täällä EU:ssa olemme epäonnistuneet emme ole pystyneet korjaamaan laajamittaista korruptiota Moldovassa. Ja tämä varmasti tulee jatkossakin vainoamaan meitä. On ehdottomasti EUn etujen mukaista, että tämä viimeisin pankkiskandaali tutkitaan kunnolla perin pohjin ja meidän pitää varmistaa, että syylliset joutuvat oikeuden eteen meillä on assosiaatiosopimus EUn kanssa. Ei voi olla niin, että tällainen määrä rahaa, 15 BKT häviää noin vain. Se heikentää demokratian, äh, luottamusta demokratian, ihmisten luottamusta koko yhteiskuntaan. He eivät usko, että mikään toimii edes. Se, mitä me voimme tehdä, on varmistaa, että me annamme juridista apua, taloudellista apua niin, että ne, jotka ovat syyllistyneet tähän, joutuvat oikeuden eteen ja pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan toimiva pankkisektori jatkossa. Kiitos. Edustaja Andrei Plenkovic. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Premda je moldavski narod... Kiitoksia, puhemies. Moldovan kansalaiset ovat ilmaisseet mielenkiintoista lähentyä Eurooppaa skandaalien takia. Täältä Eurooppa-polulta on nyt eksytty. Tilanne poliittisesti ja taloudellisesti on sellainen, että tästä ei voida hyväksyä. Poliittinen johto toimii maansa haitaksi. Tämä osittain johtuu Moldovan yksityistämisestä. Se on erittäin köyhä maa ja hallitus ja muut ovat oligarkin käsissä. Korruption torjunta, demokratian edistäminen ovat sellaisia prioriteetteja, joita suurin osa moldovalaisista tukee ja siksi meidän on käännyttävä poliittisen eliitin puoleen peräänkuulutettava näitä asioita. Ja siksi se, mitä esimerkiksi Brock sanoi, on totta. Meidän täytyy pyrkiä assosiaatiosopimuksen tielle. Ehkäpä voimme luoda tällaisen Moldovan tukiryhmän, aivan kuten meillä on jo Ukrainan kohdalla tehty. Ja EUBAN mandaatin jatkaminen on hyvä asia Moldovan suhteen. Transnistrian tilanne on myös tärkeä Moldova-kysymyksessä. Ja teemme kaikkemme, että Moldova voi palata eurooppalaiselle tielle. Kiitos. Edustaja Plenkovic. Seuraavaksi edustaja Siegfried Mureshan. Kiitoksia puhemies, komission jäsenkollegat. Aina kun minä käyn Moldovassa, ihmiset estävät samoja kysymyksiä minulle. Moldovan tasavalta, onko sillä edelleen mahdollisuuksia minusta. On meidän verollisuutemme Euroopan toimielinten edustajina tarjota Moldovalle eurooppalainen perspektiivi ja näkymä ja Moldovan asukkaille pitää tarjota toivoa. Meidän pitää näyttää heille, että Moldovan tasavallalla on mahdollisuus. Jos emme tarjoa heille näkymiä, niin sitten Vladimir Putin tulee antamaan heille tällaisen perspektiivin ja se ei tule olemaan hyvästä EUlle eikä Moldovalle. Moldovan tasavalta hyötyy paljon assosiaatiosopimuksesta ja siitä, että se lähenee EUta. Se on valtio EUn ulkopuolella, joka vastaanottaa eniten varoja per henkilö, mutta meidän pitää selittää tämä Moldovanlaisille. Heidän pitäisi selittää, miten hyödyllistä on olla lähempänä EUta. Ja meidän ei pitäisi sallia tätä propagandaa, joka saa sen, että he kohti Venäjää 2014 vuonna, kun Venäjän federaatio asetti kauppasaaron moldovaisille tuotteille, niin EU reagoi ja salli sen, että he veivät enemmän EU-hun. Tämä antoi elinkeinon viljelijöille ja viejille. Meidän pitää tehdä hyvin selväksi, kuka on heidän ystävänsä ja kuka on vihollinen. Meidän pitää kertoa heille, että EU haluaa riippumatonta, vahvaa Moldovaa. Kiitoksia edustaja Murashan. Seuraavaksi edustaja Koslovska Rajavic, olkaa hyvä. E, panie przewodniczący! E, panie komisarzu! szanowni państwo! kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen vuosi sitten assosiaatiosopimus allekirjoitettiin moldavia sai varsin hyvät ehdot päästä EUn markkinoille. Me ajattelemme, että tämä länsimyönteinen asennoituminen ei olisi mikään ongelma, mutta se olikin. Syntyi poliittinen ähm, maanjäristys. Nyt ihmiset protestoivat korruptiota ja pankkiskandalia vastaan, poliittista eliittiä vastaan ja vastustavat myös ja entinen hallitus joutui jopa eroamaan Moldovia on nyt syvällä taloudellisessa poliittisessa kriisissä ja se on herkkä ulkoma, ulkoiselle painostukselle, erityisesti Venäjän, Venäjältä. Olen varma, että maa ansaitsee enemmän, ansaitsisi parempaa ja se pitää pystyä tekemään tarvittavat uudistukset erityisesti oikeuslaitoksessa, koska juuri tehokas oikeuslaitos ja kansallisten luottamus siihen, että oikeus toteutuu, se on aivan perustavanlaatuinen kysymys mitä tahansa nykyaikaisessa valtiossa. Kysymys kuuluukin, mitä me voimme täällä EU-ssa tehdä varmistaaksemme että sen, että tämä onnistuu ja miten voimme auttaa maata lyömään esimerkiksi venäläisen, Venäjän propagandan, antaa pääsy muunlaiselle tiedolle eikä työntää Moldovaa Venäjän käsin. Kiitos sitten edustaja Boni. Puhemies, hyvä komission jäsen. Moldova oli hyvä esimerkki menestystarinasta. Talous kasvoi, viisumivapautta toteutettiin hyvin ja niin edelleen. Mutta moldovalaiset johtajat tekivät paljon virheitä. Syyt löytyvät menneisyydestä, avoimuuden puutteesta ja siitä, että poliittinen elitti ei ole kantanut vastuutaan. Uskottavuus on mennyttä. Ja näin kävi vuodessa. Pankkijärjestelmästä menetettiin rahoja ja samoin yhtenäisyyttä ei enää ollut Eurooppa-mieliselle kehitykselle. Elitti ei ollut kyllin voimakas johtamaan maata ja nyt puhutaan uusista vaaleista tunnustamatta, minkälaisia tuloksia voidaan saada aikaan. Me olemme Moldovan rinnalla, mutta tarvitsemme argumentteja, jotta maata voidaan lähentää Euroopan. Meillä on velvollisuus olla Moldovan rinnalla, kun se torjuu korruptiota, tekee uudistuksia eri saroilla. Ja kuten Elmar Brock sanoi, meidän täytyy tukea Moldovaa sen toimissa itsensä hyväksi, mutta aika kuluu ja kansalaiset Moldovassa odottavat uutta johtajuutta, johon voi luottaa. Kiitos edustaja Boni. Yltitte aikana 52 prosentilla. No, mutta nyt sitten menettelemään puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Stanislav Polčak, olkaa hyvä. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin huomauttaa tästä kaauksesta, poliittisesta epävakaudesta Moldovassa tällä hetkellä ja mitä meidän pitäisi tehdä tukeaksemme siitä parlamenttivaalien jälkeen vuonna 2014 ja kahden hallituksen kaatumisen jälkeen ja no, nyt on ollut paljon näitä korruptiosyytöksiä ja pankkijärjestelmäkin melkein romahti. Nyt on sitten tarpeen antaa moldovalaisille vaihtoehto, koska muuten he kääntyvät, no me tiedämme minne he voivat kääntyä, kenen puoleen. Meidän pitäisi noiden tukea maanviljelijöitä Moldovassa, niin kuin olemme yrittäneetkin tehdä useasti mutta se mitä meidän pitää tehdä ennen kaikkea on tarjota heille perspektiiviä tulevaisuudessa ja näyttää, että voimme tukea heitä. Kiitos edustaja Polchak. Edustaja Puhemies, tilanne Moldaviassa on räjähdysaltis. Maassa on vakavia taloudellisia ongelmia. Edelleen korruptio on sotkenut koko poliittisen järjestelmän yli miljardia euroa on haittunut pankkijärjestelmästä ja on siirretty ulkomaille on poliittinen kriisi jälkeen, kun hallitus kaatui ja nyt on risk, vaara siitä, että Moldova joutuu konfliktien toisaalta jotkut haluavat lähentää maata EU-hun ja toinen blokki taas näkee tulevaisuuden idässä. EUn pitää pyrkiä vahvistamaan demokratiaa auttamaan korruption vastaisessa taistelussa, mutta ilman, että puututaan maan sisäisiin kysymyksiin ja he, lisätään puoluepoliittista jakautumista. Vain näin EU voi saada auttaa vakauden palauttamisessa. Kiitos, viimeinen puhuja. Puhuu samaa kieltä, mutta ei sama maa. Komission puolesta Kristos Tiljanides, olkaa hyvä. President. Uh, Kiitoksia mielenkiinnostanne, tuestanne ja päättäväisyydestänne tässä hyvin vaikeassa ristiriitaisessa asiassa lähialueellamme, jolla on monenlaisia vaikutuksia ja seurauksia. Keskustelu vahvisti tänään sen, että meillä on samat huolenaiheet. Meidän on jatkettava tukemme antamista Moldovalle, kun se pyrkii poliittiseen assosiaatioon ja taloudellisen integraation EUn kanssa. Samoin on tuettava sen ponnistuksia demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja sen on päästävä eroon yksilöiden intressien ajamisesta maan hyväksi. Moldovan yhteiskunta odottaa, että sen johtajat lopettavat nykyisenlaisen kulttuurin torjuvan korruptiota, toteuttavan todellisia uudistuksia ja keräävän tai saavan takaisin pankeilta varastetut varat. Olemme edelleen valmiita tukemaan Moldovaa kaikessa tässä, mutta vain Moldovan poliittiset johtajat voivat tehdä tämän kaiken yhdessä ja täytäntöönpanemalla assosiaatiosopimusta voidaan lisätä maan kestävyyttä toimivuutta. Kiitoksia vielä kerran tästä rikkaasta keskustelusta ja päättäväisyydestänne. Kiitoksia. E, Kiitos komission jäsen, kiitoksia oikein kovasti. Kiitos puheestanne ja läsnäolostanne.